die präsidentin! Äh, hyvää iltapäivää hyvät naiset ja herrat. Aloitamme uudestaan kokouksemme. Eilisen pöytäkirjat on saatavilla. Onko mitään kommentteja? Ei ole. Pöytäkirjat on hyväksytty siis. puhemies neuvostolta. En